tältä GUE-ryhmältä koskien itre valiokunnan päätöstä alkaa toimiltaväliset neuvottelut mietinnön perusteella, joka käsittelee yleisiä syyntejä sisämarkkinoilla koskien maakaasua. Esittelen herra Busek. Tästä, näistä äänestetään huomenna. Mitä tulee sitten päätöksiin, alkaa neuvotella toimijoiden välillä TRAN ja EMP-valiokunnan kuntien kanssa. En ole saanut mitään pyyntöä äänestystä varten. Nämä valiokunnat voivat siis aloittaa neuvottelut Haluan vielä kertoa, että herra Sobrat on lähtenyt riippumattomat ja liittynyt EFDD-ryhmään 18. huhtikuuta